neuvostolle parlamentin 11. helmikuuta 2015 antaman päätöslauselman jatkotoimet Yhdysvaltain senaatin raportti CIAn käyttämästä kidutuksesta. No niin, haluaisin antaa ensimmäiseksi neuvoston edustajalle puheenvuoron. Edustaja Bert, tai ministeri Bert Kenders. mr uh, president honourable members as you know uh, puhemies kuten tiedätte yhdysvallat on hyvin tärkeä kumppani kun yritetään torjua terrorismia ja aikaisemmin on ollut suuria huolia ja erimielisyyksiä, mitä tulee Yhdysvaltain terrorismin torjuntapolitiikkaan. Ja EU on jo tehnyt Yhdysvaltojen kanssa paljon töitä tässä viime vuosien aikana, muun muassa rajojen valvonnassa ja tiettyjen standardien mukaisesti. Tässä on useita asioita ja useita huolia jotka jaamme Yhdysvaltain kanssa tässä asiassa. Nyt on vuosi 2016 ja Obama virallisesti ja Obama lopetti tuon vankiohjelman. Se oli hyvin tärkeä päätös häneltä. Ja nyt kyse oli tällaisista vahvistetuista kuulustelutekniikoista ja salaisista pidätyksistä. Tuolloin Obama selitti, että, ja me selitimme Obamalle, että tuollaiset tekniikat ovat täysin arvojemme vastaisia. Ja toki Terrorismia on torjuttava kunnioittaen kansainvälistä oikeutta, kansainvälistä pakolais- ja ihmisoikeuslainsäädäntöä. Se oli silloin totta ja se on totta edelleen. Voimme torjua terrorismia vain pitäytymällä tärkeimmissä arvoissamme ja EU tuomitsee kaiken kaltoinkohtelun ja kaikki, terroris, kaikki kidutuksen muodot. Ja se on tärkeä prioriteetti EUlle ihmisoikeuspolitiikassa globaalisti. Presidentti Obama on nyt saattanut Yhdysvaltain terrorismin torjuntapolitiikan paljon lähemmäs meidän politiikkaamme täällä EU:ssa. On luovuttu tällaisista vahvistetuista, kiidotu, vahvistetuista kuulustelutekniikoista ja muista. EU perussopimuksen neljä artiklassa sanotaan, että ihan selvästi tiettyjä asioita ja sen mukaisesti EU-jäsenvaltioiden tiedustelupalvelut eivät voi osallistua tiettyihin toimiin. Pitäisi, meidän pitäisi noudattaa tiettyjä suosituksia, mitä Euroopan parlamentin päätöslauselmissa sanotaan, mutta neuvostolla ei ole EUn perustamissopimuksen mukaisesti toimivaltaa sitä varten. Ja itse olen ja näin eurooppalaisena olen häpeissäni siitä, että EUn maiden alueella on tällaista toimintaa ollut ja vakuutan teille, että muutkin neuvoston jäsenet ovat yhtä häpeissään tästä mutta meillä on tietyt toimivaltuudet, jotka, joista määrätään perussopimuksissa. Ja komissio varmaankin puhuu pian omasta toimivallastaan tähän liittyen. Jos jäsenvaltiot toteuttavat laittomia toimenpiteitä, jotka eivät ole meidän toimivaltamme alaisuudessa, me voi niihin puuttua. Terrorismin torjuntatoimet jäsenvaltioissa, erityisesti nämä sein salaiset vankilennot ja muut, ovat sellaisia, että ne täytyy tuomita. Ne ovat laitonta toimintaa EUn alueella ainakin yhden tutkinnan mukaan, mutta muut tutkinnat ovat vielä kesken. Tarvitaan tähän vakaata, kestävää kehystä erityisesti poliittisesti. Ja samanaikaisesti tuomion tai valta pitää jättää tuomioistuimelle, jolle tämä toimivalta kuuluu. Toki on kunnioitettava täysin ihmisoikeuksia sekä EU-tasolla että jäsenvaltioissa. Tällaista ei pitäisi enää koskaan tapahtua. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon ministerille. Ja nyt äh, annan puheenvuoron esittelijälle. Edustaja Albrecht, olkaa hyvä, viisi minuuttia arvoisa Kiitos puhemies. Pahoittelen tätä viivästystä. Perusoikeuksien ja oikeusvaltion perusteiden kunnioittaminen on aivan olennainen peruskivi terrorismin vastaisessa taistelussa. Tämä parlamentti on toistuvasti torjunut CIN salaiset kuulustelu- ja kuulustelutoimet ja pidätys toimet. Siinä on koko joukko ihmisoikeuksien rikkomuksia, kidutuksen, epäinhimillisen kohtelun, laittomien pidätysten ilman oikeutta pidettyjen suoritettujen vangitsemisten ja, tahdonvaltaisten katoamisten kautta. Terrorismin vastainen työ ei tietenkään voi olla poikkeus eh, eh, julkisuusperiaatteista ja kansainvälisten ihmisoikeuslakien ja muiden lakien noudattamisen suhteen. Eh, salaiset, salaiset kiinniottopaikat, pidätys, pidätyspaikat ja kidutus ovat tietenkin sellaisia toimia, jotka edellyttävät EUlta toimia sen varmistamiseksi, että myöskin tehokas turvallisuuspolitiikka aina perustuu oikeusvaltion perusteisiin. Yhteistyö EU-jäsenmaiden kanssa on tapahtunut salassa ja, nämä siirto- ja kuljetustoimet ovat olleet niin ikään salaisia. Nyt sitten näissä tarkastustoimissa on löytynyt uusia syitä entisestään tehostaa näitä tarkkailutoimia. Yhdysvaltain senaatin tutkimustuloksesta on, tutkimuksesta on selvinnyt, että useat Euroopan unionin jäsenmaat, niiden tiedusteluelimet ja poliisiviranomaisvoimat olivat mukana näissä vankien siirto- ja kuljetustoimissa, usein, usein esimerkiksi korruption kautta, jota se, CIA, ei, se ja sitten tarjosi korvaukseksi näille maille näistä Äh, saamista vapauksista. Yhdysvaltain äh, senaatin erityisvaliokunnan tutkimuksissa on, on todettu, että tietoa ei ole voitu saada, kaikkea tietoa ei ole voitu saada normaaleilla kuulustelutekniikoilla, joka tietysti sitten äh, osoittaa kirjoituksen suuntaan äh, ihmisoikeuksien äh, ja perusoikeuksien äh, loukkaukset ovat saaneet jatkuvasti jat, jatkua myöskin Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden viranomaisten viraston ja CIAn toimien kautta, kautta Euroopan. Jos, jos ajatellaan CIAn salaisia pidätys- ja vangitsemisohjelmia, Siinä kaivataan tietysti myöskin EU-mailta e- e ähm, selkeää avoimuutta. EU-maiden pitää selvittää äh, syytökset, joiden mukaan niiden maaperällä CIAn toimista pidettiin vangittuina ja äh, kuulusteltiin äh, epäilyksiä jäsenmaiden on tutkittava selkeästi kaikki tuoneet syytökset, että heidän maallaan on harjoitettu myöskin kirutusta ja saattaa sitten vastaavasti syytteeseen oikeuden kaikki syylliset kahdessa jäsenmaassa on todettu eri, e, eri, erityisesti mukana olo näissä salamyhkeissä toimissa valtion salaisuuteen veroten, mikä on sitten sitä kautta johtanut ihmisoikeusrikkojien syyttämättä jättämiseen e, e, esimerkiksi Äh, unionin instituutioiden kanssa äh, yhteistyö on, on, äh, on kiville. Ja parlamentti on jatkuvasti sitten hyväksynyt lyhennettyjä, tiivistettyjä versioita neuvoston työryhmien selvityksistä, esimerkiksi mitä tulee transatlanttisiin yhteistyöselvityksiin. Jäsenmaiden mukana olo CIAn ohjelmissa ja ajatellaan niitä vaikeuksia, mitä jäsenmaat ovat tutkimuksen tiellä kohdanneet. Tietenkin annettu sitten annettu täysi tuki jäsenmaiden omille selvitystoimille ja se, että, että sikäläiset tutkinta elimet ja, ja turvallisuuselimet että voisivat se tarkoituksena on tietenkin varmistaa ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja, ja rajoittaa sitten tiedustelu- ja lainvalvontaviranomaisten työn äh, rajankäyntiä. Tämä komissio on äh, tehnyt ehdotuksia äh, demokraattisten selvitysten tehostamiseksi ajatellen rajat ylittävää yhteistyötä tällä saralla. Kansallinen turvallisuus ei voi olla ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden ulkopuolella. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Niin, pyytäisin, että puhutte hiukan hitaammin, jotta tulkit voivat pysyä myös mukana. Ja sitten komission puolesta komission jäsen Jurva. Kiitoksia puhemies. Olen tyytyväinen siitä, että tätä asiaa seurataan parlamentissa. Kyseessä on Yhdysvaltain äh, kertomus Seijan ohjelmasta ja siinä loukataan perusoikeuksia. Terrorismin torjunta, se ei voi oikeuttaa äh, sattunaisia pidätyksiä, kidutusta tai muuta kohtelua. Äh, mutta Pitää muistaa, että kansallinen turvallisuus ei ole komission valtuuksissa. Sopimus ei anna mitään valtuuksia komissiolle hoitaa selvitystä näiden tiedustelupalveluiden piirissä. Ja voidaan soveltaa tätä ainoastaan, kun kyse on EUn lainsäädännöstä. Lopuksi nämä asiat tapahtuivat ennen kuin kyseinen jäsenvaltio tuli EUn jäseneksi ja Tästä huolimatta komissio on äh, painottanut äh, näitä jäsenvaltion äh, huolia, jotta lähdettäisiin puolueettomiin selvityksiin, jotta selvitetään faktat. Tällä tavoin uhrit voivat saada korvauksen ja tämä on myönteinen velvoite, joka on peräisin Euroopan ihmisoikeussopimuksesta ja se sitten sen otti esiin myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin äskettäin. Mitä tulee sitten oikeusyhteistyöhön siinä vaiheessa, kun Seijan ohjelma oli voimassa, ei ollut mitään EUn säädöksiä, jotka liittyivät EUn ja Yhdysvaltain yhteistyöhön sopimukset, jotka liittyivät luovutukseen ja oikeusapuun, ne tulivat voimaan ensimmäinen helmikuuta 2010. Mm, tässä yhdistetään äh, oikeusyhteistyön äh, puitteita Yhdysvaltain kanssa ja äh, silloin kun ei ollut eu säädöksiä, jotka liittyivät kolmannen maiden kansalaisiin tai pakolaisiin tässä suhteessa, eikä myöskään sellaisia säädöksiä, jotka liittyivät pakolaisaseman myöntämiseen. Direktiivi 2004 kautta 83 ja 85 tulivat voimaan ja ne transponointiin näiden tapahtumien jälkeen EUn lainsäädännön puitteissa EUn ja jäsenvaltioiden toimet terrorismin vastaisessa taistelussa, niissä pitää noudattaa standardeja. EUn ja Yhdysvaltain sopimus oikeudellisesta yhteistyöstä, samoin kuin muut EUn lainsäädäntö terrorismin vastaisessa toiminnassa, se pitää noudattaa perusoikeuskirjaa. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti komission jäsenelle. Ja nyt poliittisten ryhmien nimissä puheenvuorot ensimmäisenä EPP puolesta edustaja Metsola puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Meidän täytyy toki torjua radikaalista terrorismia, mutta emme koskaan saa hukata kokonaiskuvaa. Meidän täytyy pitää mielessä se, mitä me pyrimme puolustamaan. Toki arvoja, oikeuksia ja vapauksia, jotka joskus Euroopassa ovat uhattuina. Tämä on faktaa. Me elämme terrorismin varjossa, koska olemme luopuneet elintavoistamme elämäntyylistämme. Meidän pitää kuitenkin jatkaa omaa elämäämme eurooppalaisina. Meidän täytyy elää normaalia elämää. Kidutuksen käyttö on täysin vastoin puolustamiamme arvoja. Sitä ei mile, mitenkään voida perustella. Me emme voi puolustaa sitä. Meidän täytyy todeta, että kidutus ei koskaan saa ihmisiä tuntemaan oloaan turvalliseksi. Terrorismin torjunnan on oltava tehokasta mutta näiden toimien on kuitenkin oltava tasapainoisia ja niissä on kunnioitettava ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta. Tällaisissa tilanteissa meidän pitää kaksinkertaistaa omat toimemme ja siksi me olemme, perustimme eh, parlamentissa väliaikaisen tutkintavaliokunnan ja me olemme tunnustaneet, että on jatkettava tutkintoja tällaista rikollista toimintaa vastaan. Kidutus ei voi olla meidän aseemme. Se ei edusta arvojamme eikä myöskään EU-ta mielestäni. Kiitos. Kiitoksia kovasti e, SCD-ryhmän nimissä e, edustaja Fajon. Hvala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 in zagotovimo da se kaj takega ne bo ponovilo nikoli. kolege pozivam da nyt haluaisin eh, vedota kaikkiin kollegoihin, jotta tuetaan tätä päätöslauselmaa. Kiitoksia oikein kovasti. Eh, kiitoksia, että pitäydyitte aikarajoissa. Ja sitten ECRn puolesta edustaja Udzjadowski. Koledzy, mm, człowiek cywilizowany nie może... E, niin, ähm, sivistyneet e, ihminen, sivistynyt ihminen ei voi muuta kuin arvostella lujasti e, kidutusta, sattumavaraisia pidätyksiä ja muita ihmisoikeusloukkauksia. Kuitenkin täytyy arvostella tapaa, jolla tätä asiaa nyt käsitellään Euroopan parlamentissa. Ensinnäkin, kuten neuvoston eh, edustaja, ministeri äsken eh, totesi, Yhdysvallat on keskeyttänyt ohjelman, joka eh, voisi aiheuttaa, synnyttää kritiikkiä ja mahdollistaa antaa aiheen tutkimuksiin Komissaari Jurova totesi, että, että että minkälaisia oikeudellisia ja juridisia instrumentteja ei ole ollut olemassa. Kansalliseen turvallisuuteen eh, liittyvät asiat ovat kunkin jäsenmaan oma asia. Ja siellä nimenomaan tämä työ olisi tehtävä tosiasioiden selvittämiseksi. Ja tämä on nimen, tämän kunkin nimenomaisen maan oma asia selvittää nämä eh, selvät. Tietysti parlamentti voi ö, eh, ikään kuin mobilisoida julkisuuden, julkisuus tähän mukaan, mutta onko meillä oikeus tällaiseen, jos ajatellaan meidän asemamme eurooppalaisena toimielimenä? Tässä pitäisi toimia rationaalisesti, jos me emme tietenkään, siis emmehän me voi olla ottamatta huomioon tällaisia sivistymättömiä kuulustelukoinoja, kuten kidutusta, mutta tässä keskustelussa terroristi mukana ollenkaan tässä, se oli se norsu tässä kosynikaupassa. Heistähän tässä loppujen lopuksi on kysymys. Emme me voi taistella terrorismeja vastaan rikkomalla ihmisoikeuksia, mutta ihmisoikeuksia voidaan tulkita myöskin sillä tavalla, että vapaa maa, maailma halmaantuu terrorismin vastaisessa taistelussa. Kiitoksia kovasti. Edustaja Intvelt, kaksi minuuttia. Of... Kiitoksia. Minä olin selvitysvaliokunnassa jäsenenä näissä kysymyksissä jo, tästä on jo yli kymmenen vuotta. Ja äh, sitten sanoa, että kymmenen vuoden jälkeen, minkä tähden edelleen keskustelemme tästä asiasta ja toistamme näitä samoja kannanottoja, mutta voin sanoa, että minä en koskaan, en koskaan äh, väsy tähän ennen kuin oikeus on voittanut. Nyt voidaan miettiä, oliko, no, olivatko oikeudelliset puitteet voimassa silloin vai oliko kyseessä kansallinen itsemääräämisoikeus. Minulla on sellainen vaikutelma, että neuvosto ja jäsenvaltiot piiloutuvat näiden argumenttien taakse. Jos on totta, että kansallinen turvallisuus on ainoastaan kansallinen kysymys, niin haluaisin ymmärtää, minkä tähden jäsenvaltioiden hallitukset taisi olla 2001 yhdessä päättivät, että sallivat Seijaan lennot Euroopan ilmatilassa. Silloin yhdessä päätettiin, mutta nyt piiloudutaan argumenttien taakse. Kyse on vastuusta ja velvollisuudesta ja yhtäkkiä kyseessä onkin kansallinen kysymys. Tuolloiset hallitukset, heillä oli rohkeus tehdä päätös yhdessä ja nyt heidän pitäisi olla vastuullisia yhdessä eikä piileskellä argumenttiensa takana. Ja sitten sanotaan, että meillä on oikeudelliset puitteet ja minä olen huomannut, että jäsenvaltioiden hallitukset, eh, jotka ovat eri värisiä, riippumatta väristä, eh, ne ovat tosiaan nähneet vaivaa eh, näissä selvityksissä. He ovat yrittäneet kaiken, mitä heillä on vallassaan, jotta pysäytetään nämä menettelyt olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne, että tämä on todellakin häpeällistä, että kymmenen vuotta ensimmäisen Euroopan parlamentin mietinnön jälkeen asiasta puhutaan edelleen. Ja niin kuin silloin sanottiin, tässä puhutaan tosiaankin tyhjille seinille, kukaan ei meitä kuule. Me keskustelemme tästä, kunnes oikeus voittaa. Euroopan unionissa ei voida jättää rankaisematta, se on häpeä. Kiitoksia kovasti. Ja edustaja Verja. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Nyt parlamentti on käsitellyt näitä kidutus- ja vangitsemisväitteitä kymmenen vuoden ajan ja myöskin CIAn laittomista vankiloista EU:ssa. Kuitenkin asianomaiset hallitukset pyrkivät estämään töidemme jatkamisen edelleen. Ihmisoikeuksia on rikottu räikeästi ulkopuolisen toimijan eh, taholta ja tämän on jopa Yhdysvaltain senaatti tunnustanut. Nyt tässä ei voida piiloutua perussopimusten taakse, hyvä ministeri. Tutkinta on suoritettava. Me tarvitsemme, tarvitsemme tosiasiat ja tiedon siitä, mitä oikeasti on tapahtunut. Mikään ei voi kidutusta oikeuttaa, ei yhtään mikään. Ja vaikka Obama, presidentti Obama lupasi Guantanaamon vankileiriä ei vieläkään ole suljettu, vaan se jatkaa siellä täysin laillisesti toimintaansa. Kiitos. Merci, Madame Kiitoksia eh, kovasti. Ja haluaisin muistuttaa tässä yhteydessä, että sääntöjen mukaan sinisen kortin kysymykset voidaan antaa niille, jotka eivät ole puhujalistalla. Nyt sitten vihreiden puolesta edustaja Jolie, puolitoista minuuttia. Arvoisa puhemies, joulukuussa 2014 Yhdysvaltain senaatti julkaisi kertomuksensa Seijan kidutuksesta ja tämä kertomus vahvistaa epäilyttö joita on ollut koskien monia jäsenvaltioita EU:ssa ja on selvää, että tällaista kidutusta on ollut Euroopan alueella 2001-2006. Vastuussa olevat pitää tuomita, jos jäsenvaltiot eivät toimi, eivätkä EUn toimielimet, sitä ei voida hyväksyä. Me emme voi sietää tällaista rankaisemattomuutta, kun on rikottu näin räikeästi ihmisoikeuksia selvityksiä pitää jatkaa ja poliittiset ryhmät parlamentissa vetoavat, että Euroopan parlamentin päätös tässä asiassa, siinä rikotaan ihmisoikeuksia. Olemme, olemme tosiaankin tätä vastaan ja siinä tietyt jäsenvaltiot olisivat mukana. Se on todellakin häpeällistä. Euroopan unionin toimielinten pitää varmistua siitä, että nämä vaikeudet, joita on selvityksissä, ne ylitetään. Meidän vastuullamme on toimia niin, että selvityksiä jatketaan. Kyse on meidän toimielimemme uskottavuudesta, varsinkin Euroopan parlamentin uskottavuudesta. Tähän mennessä me olemme usein pelastaneet EUn kunnian. Hyvät kollegat, minä toivon, että voitte tässä lupauksessa pitäytyä. Merci, madame. Kiitoksia. Ja eh, seuraavaksi EFDD-ryhmän puolesta edustaja Koraa. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Täällä on jo monet on monesti jo toistettu, että tämä on todella häpeällistä. Nimittäin 15 vuoden jälkeen siitä, kun parlamentti hyväksyi päätöslauselman, ja niitä on hyväksytty kolme vuottakin sitten, ja mitään ei silti ole vielä tapahtunut. Ei ole mitään todellista säädöskehystä. Kaikissa tapauksissa vain vedotaan valtion salaisuuteen. Ja jos me hyväksymme, että omissa jäsenvaltioissa on tätä tapahtunut Romaniassa, Puolassa, Liettuassa, amerikkalaisten raporttien mukaan. Ja jos me nyt hyväksymme sen, että tällaista kidutusta toteutetaan, niin samalla sitten hyväksymme sen, että sellaista voisi tapahtua kenelle tahansa meistä. Nyt on todella korotettava ääntä ja vaadittavaa syyllisiä tilille, koska muuten tästä ei tule yhtään mitään. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Ja nyt e, sitoutumattomien nimissä edustaja Papadakis. αβίαστο είναι το συμπέρασμα από τις αποκαλύψεις για τα φρικτά βασανιστήρια της CIA. Tästä voidaan vetää vain yksi, yksi johtopäätös, jos ajatellaan Yhdysvaltain toimijakuntelmassa Yhdysvaltain ja Euroopan unionin ovat yhdessä vastuussa näistä rikkomuksista että tässä on, on kysymys äh, imperialististen voimien äh, vastuusta ja vastuun pakoilusta. Ihmisoikeuksia on riko, rikottu äh, ja sam, sam, samalla olemme, olemme läheisessä yhteistyössä maan kanssa, joka harjoittaa tällaisia imperialistisia sotatoimia ja, ja oikeuksia vastaisia kidutus- ja vangitsemistoimia jos ajatellaan tätä EUn uutta äh, äh, rannikonvartiostoa, se, se äh, toi, toimii samalla, samassa tarkoituksessa rahan, rahantekon mielessä ja, ja tarjolla äh, vakoiluapua suurvalloille, jos tähän kansan rahoilla ja heidän intressinsä vastaisesti. So, uh, David. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Mäkälistä puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Kidutusta ei voi oikeuttaa missään olosuhteissa ja siitä syystä minäkin tuomitsen eh, tällaiset eh, tiedustelutekniikat, aivan kuten Yhdysvaltain senaatti on kertonut. Yhdysvallat on merkittävässä roolissa silloin, kun torjutaan terrorismia myös Euroopassa. Meidän eh, terrorin vastainen toimintamme, se pitää hyödyttää kansalaisia kummallakin puolella Atlanttia ja siinä pitää noudattaa kaikkia perusvapauksia. Me tarvitsemme jatkuvaa vuoropuhelua transatlanttisten kumppaneidemme kanssa ja tähän tulee mukaan myös kansalais- ja ihmisoikeudet. Silloin kun meillä on hyvin epävakaat ajat, me tarvitsemme erityisesti tällaista toimintaa, joka on strategista luonteeltaan. Yhdysvaltain senaatin kertomus CIAn kidutuksesta haluan painottaa avainviestiä Yhdysvaltain ja EUn yhteisessä julkilausumassa 2009 kesäkuulta, jossa sanottiin, että Guantanamon vankila suljettaisiin. Yhteisiä ponnistuksia pitää jatkaa kansainvälisen lain puitteissa ja kyseessä on nimenomaan kiduttamattomuus ja oikeus vapaaseen oikeudenkäyntiin. Tätä ei voi loukata. Kiitos. Dank, Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Ana Gomes. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen äh, tuomiot äh, esimerkiksi Puolaan liittyen ja Romaanian ja Liettuaan liittyen, Kali versus äh, vastaan Italia ja nämä muut päätökset, joita yhdistyneessä kuningaskunnassa on tehty kidutuksen uhrien puolesta, ne osoittavat, että hallitukset ovat peitelleet aktiivisesti Yhdysvaltain salaista palautus- ja vankipolitiikkaa. Siellä on maksettu suuria summia rahaa kuten Yhdysvaltain vuonna, senaatin vuonna 2015 antama raportti kertoo. Ja EUn jäsenvaltioissa on vastuullisia. Esimerkiksi Italiassa käytettiin valtion salaisuutta syynä siihen, ettei eh, korkean tason virkamiehiä asetettu syytteeseen, vain alempia. Portugalilla, portugalilais-amerikkalainen virkamies tuomittiin poissa olevana. Ei hän koskaan kieltänyt mitenkään osallisuuttaan. Tällaiset sieppaukset, kidutukset, kuten Abuminaaren Milanossa. Minun omassa maassani Portugalissa Barrousua on pyritty suojelemaan. Hän oli mukana tai tiesi ihan täysin näistä Seijan palautusohjelmista, kuten jo aikaisemmin olen todennut. Hän, hänet kuitenkin valittiin komission puheenjohtajaksi. Miten tässä EUn toimijat voivat olla uskottavia kansalaisten silmissä äh, terrorismin tarjunnassa, jos peitellään tarkoituksellisesti tällaisia toimia. Minä en myöskään koskaan luovu vaatimasta tilille panoa tässä asiassa. Kiitoksia. Pitäytykää puheajoissanne, olkaa hyvä. Edustaja Andersson, yksi minuutti. Amnesty International confirmed that Shannon Airport Äh, Amnesty International on vahvistanut, että Shannon lentokenttä on käytetty CIA ja Yhdysvaltain äh, sotilaiden toimista äh, näihin palautuslentoihin. Kirjoitustekniikat, joita CIA ja Bushin hallitus käyttivät todettiin, että 14 irlantilaismiestä, joita, joista, jotka tunnettiin huppumiehinä, joutuvat kärsimään epäinhämmellistä kohtelua, mutta ei ki, kidutusta. Tällä, mm, tällä, tällä tavalla Bushin hallitus selvisi tästä kuin koira veräjästä viittamalla näihin viiteen selvisi koira veräjästä, käytti näitä viittä kirjoitustekniikkaa, mutta Britin hallitus kertoi valheita Euroopan Euroopan tuomioistuimelle. Mutta 14 irlantilaista joutuvat kärsimään karmeista mm, kuulustulumenetelmistä, joista he eivät koskaan toipuneet. Satoja heidän kaltaisiaan on, on samalla tavalla kirjoitettu ja kuulusteltu sen toimesta. Esitellään oikeastaan, että tämä on. Tässä on rikottu kansainvälistä lakia ja e, monet valtionhallinnot ovat olleet mukana ihmisiä murhaamassa ja kiruttamassa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi e, sitoutumattomat edustaja Pasko. Kiitoksia kovasti puhemies. E, melkein kymmenen vuotta sitten Euroopan parlamentti on aloittanut CIA operaatiokäsittelyn laittomat e, vankikuljetukset ja vankien säilytys. Sitä tapahtui EUn alueella mitä ne ei ole kuitenkaan myönnetty. Kaikki asiakirjat ovat, niissä viitataan sanaan väitetyt toimet. Eri osapuolet eivät tee yhteistyötä ja vastuulliset, jotka on mainittu asiakirjoissa CIA, ja CIA ei ole mikään maa tässä kyseessä on Yhdysvaltain hallinto ja pelkäämmekö me tässä isoa veljeä. Nyt olisi korkea aika, että tosiseikat selvitetään ja eh, sitten sen jälkeen seuraamuksia tulisi olla. Kiitoksia. Edustaja Lenas. Kiitos puhemies. No, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun tämä asia on esityslistalla. Sitä on jo käsitelty harmiksemme useita kertoja. Ja useita kertoja olemme esittäneet tyytymättömyytemme tällaisten toimien tekemiseen. On käytetty erilaisia, hyvin erilaisia kidutusmenetelmiä, kuten anaalitutkintaa ja muuta ja ne, joilla näitä tietoja on, niiden pitäisi nämä tiedot myös luovuttaa. On todella dramaattista, että tällaista on tapahtunut ja Euroopan parlamentin pitää vihdoin saada kaikki tiedot näistä toimenpiteistä. Valitettavasti niin ei kuitenkaan ole. Ja me olemme saaneet aikaiseksi vain todella vähäpätöisiä tuloksia, joten neuvosto ja komissio Olkaa rehellisiä. On tutkittava tätä asiaa kansallisissa parlamenteissa ja tuomioistuimissa, mutta myöskin Euroopan tason tuomioistuimissa. Haluaisin myös esittää kysymyksen liberaaleille. On puhuttu eh, monista asioista ja kyseenalaistettu jäsenvaltioiden eh, kädettömyys tässä. Mutta minä mietin, en ollut viime vaalikaudelle, Miten voi olla, että vain yksi liberaalien jäsen oli mukana tiedonhankinta? Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Koejo. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, me olemme keskustelleet tästä asiasta jo vuosia ja salaisuudet tämän ohjelman ympärillä tarkoittavat, että vain hyvin hitaasti on pystytty selvittämään, mitä tapahtui, ja hyvin hitaasti vastuut selvisivät. Ja nyt täytyy sanoa, että kaikkea vielä ei ole selvitetty. Meidän täytyy edelleenkin jatkaa, annamme kannustimia ja täytyy noudattaa toissijaisuusperiaatetta, katsoa kuitenkin, että missä sitä noudatetaan, erottaa poliittinen valta ja muun valta tämän aiheen ei pitäisi olla moraaliselle ristiretkelle tekosyynä. Me emme voi sivuuttaa myöskään toista osapuolta Atlantin toisella puolella. Kyse ei ole ainoastaan siitä, että selvitetään, mikä on totuus. Meitä huolestuttaa myös ihmisoikeusloukkaukset ja niitä saattaa tapahtua myös tulevaisuudessa. Perusoikeudet ovat meidän arvojemme keskiössä EU:ssa ja tärkeää tässä on se, että niitä noudatetaan ja meidän täytyy jatkaa omalla tiellämme riippumatta siitä, mitä on tapahtunut. Vaikka kaikkea ei ole vielä selvitetty, niin tulevaisuudessa, jos haluamme toimia paremmin, meidän pitää olla vastuullisempia ja noudattaa ihmisoikeuksia. Kiitoksia ja Drepturile omului, libertățile fundamentale ihmisoikeudet, perusoikeudet ja ihmisarvon kunnioittaminen ovat demokratian perusarvoja, samoin kuin oikeusvaltioiden perusperiaatteita. Eh, eh, eh, terrorismin vastainen taistelu merkitsee sitä, että kunnioitetaan ihmisarvoa, yksityisyyttä ja, ja kaikkea, mikä ylipäätänsä ihmis, perusihmisoikeuksien käsitteeseen sisältyy perusvapauksien takaamisen lisäksi pitää myöskin kyetä takaamaan ihmisten turvallisuus. Terrorismin vastainen taistelu kaipaa uusia muotoja, joka hyödyttäisi kaikkia yhteisten arvojen perustalta, mutta sen lisäksi, että tätä salaisia pidätys- ja vangitsemislentoja kohtaan arvostellaan ja muutamien EU-maiden mukanaolo näissä voi heijastua siihen, miten jäsenmaissa näitä, tätä totuutta pyritään selvittämään ja saattamaan syylliset vastuuseen. Äh, selvitystyö äh, on osoittanut erittäin vaikeaksi. Jäsenmaat eivät pääse enää mukaan näihin äh, tutkimuksiin olemme tutkimuksiin puolueettomalta pohjalta jos kerran uskotaan, että lakia on rikottu, on niin tärkeää, että tässä vaiheessa pääsisimme ehdottomasti totu, totuuden äärelle ja että meillä olisi todellakin vankkaa näyttöä sitten näistä rikkomuksista näiden asianmäiden osalta. Uh, uh leftis, uh, notis Marias. Kiitoksia ja seuraavaksi Catch the Eye-menettely, edustaja Marias. Kiitos puhemies. Mm, yes. Tuomitsemme CIAn kidutustoimet Guantanamossa ja muualla. Salaiset vankilennot ovat rikkoneet todella kansainvälistä oikeutta. Se on kidut ja myös kidutus. Siellä on kidnappattu ihmisiä, kohdeltu heitä todella epäinhimillisesti eikä ketään ole asetettu suunnilleen syytteeseen. Lisäksi on oletus, tämä kaikki on perustunut vain oletuksiin ja epäilyksiin terrorismista. Emme voi jatkaa ihmisoikeuksien loukkaamista ja siksi Euroopan parlamentti tuomitsee kaikki ihmisoikeusloukkaukset ja näitä tapauksia pitäisi tutkia tarkemmin EUn jäsenvaltioissa, koska raporttien mukaan ne ovat osallistuneet CIAn luovutusohjelmaan. Edustaja Atridge. Thank you. Let's remember the... Kiitoksia. Meidän pitää muistaa, että Yhdysvallat on meidän liittolaisemme äh, virallisesti, vaikka äh, saatetaan kyllä kyseenalaistaa sen johtajan äh, hyvä tahto. Yhdysvallat ei ole EUn vallassa ja meidän pitää muistaa tämä, mutta kyllä tiedustelupalveluiden pitäisi eh, toimia mahdollisimman inhimillisesti, mutta niiden työtä ei saisi eh, estää poliittisen toimin eh, silloin, kun ihmisoikeudet ja tällä tavoin ei pitäisi mitenkään vaarantaa terroritoimin kansalaisen turvaa. Emme kuitenkaan voi nujertaa terroristeja, ellei ne olla ilkeitä. Ja sitten edustaja Torec. Drugi oblici nečovječnog postupanja ne smiju biti prihvatljivi kao metoda niin tällaista ei voida hyväksyä terrorismin torjuntamenetelmänä. Mielestäni meidän pitäisi lähettää todella selkeä viesti siitä, että me tuomitsemme myös eurooppalaisten tiedustelupalvelun tai liittolaistemme tiedustelupalvelujen kidutustoiminnan täällä ja muualla – Tällaiset toimet eivät ole edes tehokkaita tietojen hankinnassa tai kuulusteluissa tai siinä, että pyritään torjumaan uusia hyökkäyksiä. Näistä toimista huolimatta kansalaisiimme kohdistuu yhä suurempi hyökkäysten uhka ja saadaan myös kuvia näistä, näistä rikos, näiltä rikospaikoilta. Me emme halua luopua meidän arvoistamme. Kiitoksia. Ja lopuksi komission jäsen Jourova, olkaa hyvä. President, uh, even though... Kiitos puhemies. Kuten aiemmin totesin, vaikka tämä asia onkin jäsenmaiden uh, omaan toimivaltaan kuuluva asia, Komissio on tätä seurannut läheltä ja kannustanut kannustanut jäsenmaita oman toimivaltansa puitteissa äh, varmistaa, ettei moinen pääse toistumaan. Kiitos. Uh, thank you, Madam Commissioner. Kiitoksia komission jäsen ja sitten neuvoston puolesta ministeri Kenders. Olkaa hyvä. zeggen dat ik dacht dat ze wat meer tijd zou nemen. Uh, uh, uh, hyvät naiset ja herrat, hyvin mielenkiintoinen näkemysten vaihto. Aivan ensinnäkin olemme samaa mieltä poikkeuksetta siitä, että ihmisoikeudet ja terrorin torjunta samoin kuin oikeusvaltioperiaate ovat asioita, joita ei saa millään tavoin syrjäyttää niin, että ne vaarantuisivat. Ja se on tärkeää muistaa, koska edelleenkin torjumme terrorismia ja kaikki tutkimukset ja kertomukset, joita on esitetty, ne ovat erittäin tärkeitä, jotta saamme tietää, mitä tapahtui tuolloin. Ensimmäinen osa puheenvuorostani puhuin siinä neuvoston näkemyksestä siitä, miten tarkastelemme presidentti Obaman politiikkaa, ajatellen sitä, mitä tapahtui aikaisemmin, koskien näitä sellaisia pidätyksiä ja vastaavia. Mainitsin myös sen, että meillä on tietty, tietyt valtuudet. Minä tietenkin kunnioitan sitä, että nyt neuvosto on haastettu tässä en ymmärrä, miksi neuvosto olisi vastuussa. Sanoin, että on häpeällistä, että näin on tapahtunut ja meidän täytyy tutkia asiaa. Meillä on oikeudelliset puitteet. Mitään neuvoston päätöstä ei ole tehty, niin kuin te sanoitte, e, siitä, että te, tekisimme yhteistyötä CIAn kanssa tässä asiassa. Eh, haluaisin nähdä, missä tällaisia on päätetty. Ainut julkilausuma oli 11.9. Eh, eh, tapahtumien jälkeen, niin että neuvosto olisi kollektiivisesti vastuussa näistä lennoista, kuljetuslennoista. Tämä on todellakin uutta tietoa ja haluaisimme tästä kuulla tosiaankin, kun mainitsitte tämän puheenvuorossanne. Ja minä olen tässä hiukan pettynyt. Minä olen täällä neuvoston puolesta ja on tärkeää, että opimme siitä, mitä on tapahtunut. Ymmärrän kyllä vastuukysymyksen ja velvollisuuskysymyksen. Voin kertoa tässä, että emme voi muuttaa Euroopan unionin toimielinten valtuuksia. Jotkut ehkä haluaisivat, mutta emme voi muuttaa niitä on helppoa syyttää neuvostoa kokonaisuutena. Tiedätte, että se on epäoikeudenmukaista ja haluaisin tosiaankin eh, että tässä olisi toisenlainen johtopäätös, eli eh, vastuuvelvollisuus menee eh, sinne, minne se kuuluu, ja se menee vahvaan oikeusjärjestelmään, joka meillä on. Neuvosto yhdessä on tästä puhunut, ja Ihmisoikeusloukkauksia ei voida hyväksyä. Edelleen torjumme eh, ihmisoikeuksien poljentaa eh, silloin, kun terroria torjutaan ja asiasta eh, on myös tehnyt päätöksen presidentti Obama. Ja toivottavasti tässä ei lähdetä esittämään, osoittamaan sormella ketään eikä syyttelemään, vaan kyse on nimenomaan vastuusta ja velvollisuudesta. Kiitoksia. Kiitoksia oikein kovasti ministerille. Kiitoksia. Tämä keskustelu